Näin muodon pöytäkirja on hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi Salafrankan mietintöön. Kyse on ihmisoikeuksia koskevasta erityisedustajasta. Olkaa hyvä. Alta representante, vicepresidenta de la comisión, señorías. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät jäsenet. Talouskriisistä huolimatta meidän pitää muistaa, että Euroopan integraatioprojekti perustuu arvoihin, rauhalle, ymmärrykselle, harmonialle ja riitojen sovittelulle. Tämä on tärkeää ihmisoikeuksien näkökulmasta. Ihmisoikeudet ovat EUn perusarvoja ja ne löytyvät sen omasta DNAsta. Sen lisäksi ihmisarvot on kirjattu muun muassa Lissabonin sopimukseen ja ihmisoikeuksien peruskirjaan – toimielimistä EU, Euroopan parlamentti on kaikkein eniten sitoutunut perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Se on perusoikeuskirjojen kautta sitoutunut ihmisoikeuksien turvaamiseen ei vain tällä mantereella, vaan koko maailmassa globaalisti. Ihmisoikeuksien on oltava globaaleja ja siitä syystä meillä on ihmisoikeuksien alivaliokunta Euroopan parlamentissa ulkoasianvaliokunnan lisäksi ja olemme nimittäneet uuden työryhmän demokratian ja vaalien valvonnan niihin liittyviin asioihin. Ja myös ihmisoikeustoimista Euroopan parlamentissa löytyy vuosittainen raportti. Euroopan parlamentti on muokannut rooliaan ihmisoikeusasioissa. Meillä on muun muassa Saharov-palkinto. Se annetaan ihmisoikeuksien puolesta taistelevalle henkilölle ja ihmisten välistä sopusointua edistävälle henkilölle. Ja siksi minulla on suuri ilo esitellä tämä mietintö, jossa puhutaan ihmisoikeuksista vastaavan EUn erityisedustajan nimittämisestä. Olen kiitollinen omalle ryhmälleni tästä työstä, jota tähän mietintöön on tehty. Ja samalla haluaisin kiittää muitakin poliittisia ryhmiä. Hyvä korkea edustaja, eräs tärkeä asia tässä mietinnössä on tämä toimeksianto, joka tälle erityisedustajalle myönnettäisiin. Tämän henkilön täytyisi pyrkiä edustamaan oikeusvaltioperiaatetta, humanitaarista oikeutta, kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia laajasti, kuolemanrangaistuksen lakkauttamista – kaikessa, kaikessa työssä pitäisi ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustaminen, kidutuksen ja rankaisemattomuuden vastainen taistelu, lasten oikeuksien turvaaminen, rauha ja turvallisuus ja kaikenlaisen syrjinnän torjuminen. Tämä ihmisoikeuksista vastaava EUn erityisedustaja tulee tulisi työskentelemään läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Täällä erityisedustajalla tulisi olla hyvin joustava ja korkean profiilin rooli suhteessa kaikkiin muihin kansainvälisiin toimijoihin. Erityisedustajan tulee olla kokenut ja taitava henkilö, jolla on kansainvälinen ma- hyvä maine ja hänen tulee olla toiminut laajasti ihmisoikeusasioissa maailmassa – on selvää, että erityisedustajalle tulee muodostaa aivan omanlaisensa toimeksianto ja, ja roolille tulee tietysti rajoituksia, mutta haluaisin tässä korostaa tämän erityisedustajan nimittämisen tärkeyttä. Ja hyvä korkea edustaja, toteaisin, että luottamuksen osoittaminen parlamenttipäätöslauselmia kohtaan on tärkeää ja siksi pyytäisimme teitä huomioimaan sen, että tästä tämä, tälle henkilölle tulee erittäin korkea profiili tähän toimeen ja sellainen on tarpea, tarpeen ihmisoikeuksien puolustamisessa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron korkeudelle edustajalle. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä Salafrankan kanssa siitä, että tämä asia on meidän DNAssamme ja olen iloinen voidessani puhua tässä parlamentissa jälleen kerran ihmisoikeuksista. Kuten tiedätte, tämä on yksi minun painopisteistäni ja arvostan mahdollisuuksia jatkaa keskustelujamme. Haluan myös muodollisesti kiittää Salafrankkaa hänen tekemästään työstä. Ne suositukset, joita meille täällä esitetään, ovat tervetullut korsi äh, ihmisoikeus erityisedustajan nimityksen korressa. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on puolustanut tätä ajatusta aina vuodesta 2010 alkaen. Ja nyt olemme siinä pisteessä, että olemme saaneet laajan konsensuksen kautta poliittisten ryhmien. Ja haluan onnitella Salafrankkaa siitä, että AFET-komiteassa saitte aikaan näin hyvän äänestystuloksen. Tämä kaikki on pitkällisten konsultaatioiden keskusteluiden tulosta. Minun osastoni ovat mittailleet ja kartoittaneet kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, parlamentin ja muiden sidosryhmien näkemyksiä. Ja mm, se mandaattiluonnos, joka on istetty neuvostolle, heijastelee hyvin tätä, tämän parlamentin toiveita. Se on laaja ja joustava ja toivon, että tämä erityisedustaja tekee, tulee tekemään yhteistyötä minun kanssani niin, että voimme yhdessä viedä eteenpäin niitä teemoja, joista Salafranka juuri äsken puhui, muun muassa äh, kuolemanrangaistuksen lopettaminen, äh, ihmisoikeuksien, lasten oikeuksien edistäminen, kidutuksen kieltäminen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me voimme tehdä hyvää yhteistyötä Euroopan instituutioiden kesken ja toki meidän täytyy myös tehdä läheistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa. Mandaatti on pidempi kuin normaalisti kaksi vuotta yhden asemesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on nimennyt tällaisen temaattisen erityisedustajan nimenomaan ihmisoikeuksista vastaavan sellaisen, joten on tärkeää, että mandaatti on riittävän pitkä, jotta voimme toteuttaa sellaisia ja käsitellä sellaisia asioita, jotka ovat luonteeltaan pitkän tähtäyksen asioita, vievät aikaa. Ja hyvät <clears throat> jäsenet, odotan sellaista henkilöä, jolla on pitkät, pitkä kokemus, jolla, jolla on kokemusta ihmisoikeuksista ja joka ymmärtää Euroopan unionin politiikkoja. Jäsenvaltiot ovat esittäneet tai ehdottaneet erinomaisia ehdokkaita ja toivottavasti voimme tehdä nimityksen mitä pikimmiten. Haluan kuitenkin tehdä selväksi sen, että erityisedustaja tulee olemaan äärimmäisen tärkeä puheenvuorokumppani myös tämän parlamentin suhteen. Tulen sitoutumaan siihen, että tämä henkilö voi aina kertoa teille säännöllisesti siitä, mitä on tapahtumassa. Erityisedustaja tulee luomaan tärkeää lisäarvoa meidän työllemme ja hän tulee myös johtamaan ihmisoikeusvuoropuheluamme ja konsultaatioitamme ja toki myös ähm, hänen täytyy olla tärkeä puheenvuorokumppani eri parlamenttien ja kumppaneiden kanssa. Äh, meidän täytyy olla esillä ja näkyvissä, jotta voimme edistää ihmisoikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa. Mutta täytyy tehdä täysin selväksi se, että minä henkilökohtaisesti tulen olemaan aivan yhtä mukana tässä työssä kuin aiemminkin, mutta jatkossa minulla tulee olemaan tällaisen erityisedustajan ja hänen tiiminsä asiantuntijatuki. Haluan kiittää jo hyvin tehdystä työstä. Ja tietysti tämä eri, erityisedustaja on osa laajempaa pakettia. Kuten tiedätte, niin neuvosto tulee hyväksymään piakkoin strategisen puitteiston ja toimintasuunnitelman, joka koskee ihmisoikeuksia. Kun tätä on valmisteltu, on otettu huomioon tämän parlamentin panos ja haluttu olla kuulolla tämän parlamentin suuntaan jatkuvasti. Viimeisimmät keskustelut käytiin tänään iltapäivällä ennen tätä keskustelua, kun Chapovski, varapääsihteerini, tapasi Slotpielerin kanssa parlamentin kontaktiryhmän. Toivottavasti tällaiset keskustelut tulevat olemaan pysyvämpi asia, tulevat toistumaan säännöllisesti. Olen aina halunnut, että tämä prosessi on osallistava niin, että kaikki sidosryhmät voivat myötävaikuttaa tulevien painopisteidemme määrittelemiseen. Puhemies, vielä kertaalleen haluan kiittää Salafrankkaa. Kiitoksia kovasti korkea edustaja. Nyt annan puheenvuoron ensinnäkin Predalle. Olkaa hyvä. Merci, euh, merci infiniment. Euh, tratatul euh, e clar, drepturile omului sunt... Perustamissopimus on hyvin selvä. Ihmisoikeukset kuuluvat niihin arvoihin, joille Euroopan unioni perustuu, ja ne vaikuttavat myös luonnollisesti suhteisiin kolmansien maiden kanssa. Muistan, että Lady Ashton aloitti mandattinsa ilmoittamalla, että ihmisoikeuksilla tulee olemaan yksi tärkeimpiä näkö olemuksia hänen politiikassaan. Unioni edistää ihmisoikeuksia, mutta ne eivät kuitenkaan, se tapa ei ole harmonisoitu. Ja tätä onkin aiemmin kritisoitu. Se, että nimitämme Euroopan unionin erityisedustajan, joka vastaa ihmisoikeuksista, merkitsee sitä, että haluamme vahvistaa Euroopan unionin johdonmukaisuutta tällä alalla ja pidämme tällaista aloitetta hyvänä. Toisaalta, jos me pidämme ihmisoikeuksia erityisenä alana, jos otamme ne huomioon ainoastaan erityisissä vuoropuheluissa, eikä kaikissa keskusteluissa maailman johtajien kanssa, silloin me emme saavuta meidän tavoitteitamme. Arabikevät muistutti meitä siitä, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja nyt me ymmärrämme, että itse kukin haluaa, että hänen yksilöllisiä ja ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan. Tämän erityisedustajan tulisi harjoittaa toimeaan sillä tavalla, että se hyödyttää Euroopan unionia. Ja uskon, että maiden tulisi äh, hoitaa toimensa perustamissopimusten mukaan. Ei näe edustaja Hauittia. Annan hänelle myöhemmin puheenvuoron, jos hän tulee, mutta nyt annan puheenvuoron äh, Donskisille. Olkaa hyvä. Yeah, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Ihmisoikeuksista vastaavan EUn erityisedustajan nimittäminen on pitkään ollut parlamentin strategisena tavoitteena ja siksi olemme onnellisia siitä, että nyt tätä erityisedustajaa ollaan nimittämässä. Toivomme, että tämä nimitys auttaa korostamaan EUn ihmisoikeustoimia ja entisestään vahvistaa meidän asemaamme ja uskottavuuttamme tässä asiassa. Tämän erityisedustajan on löydettävä oma paikkansa hyvin monimutkaisessa maailmassa. Ihmisoikeusasiat ovat hyvin monimutkaisia ja monipuolisia ja, ja siksi erityisedustajan on opittava nopeasti omassa toimessaan. Tänä iltapäivänä keskustelemme ihmisoikeusasioista vielä laajemminkin ja siksi mainitsisin muutaman asian, jotka ansaitsevat erityishuomiota. Erityisesti uskonvapaus on, on tärkeä asia ja siihen tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota. Erityisesti Kiinaan liittyen olemme huolestuneita edistymisen puutteesta tässä asiassa ja siksi voitaisiin miettiä erityisen henkilön nimittämistä vastaamaan tästä asiasta. Käymme jatkuvasti läpi ihmisoikeusasioita kaikkialla maailmassa ja laadimme strategioita siihen, kuinka näihin ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan. Jäsenet ja poliittiset ryhmät haluavat tehdä yhteistyötä eri eu toimielinten kesken ihmisoikeusasioissa ja haluaisimme jonkinlaisen yhteisen asiakirjan Meillä on muissa aiheissa olemassa tämän tyyppistä yhteistyötä toimielinten välillä ja, ja yhteisiä politiikkoja. Meidän tulee pyrkiä eurooppalaiseen konsensukseen ihmisoikeusasioissa. Sillä tavoin saamme edistettyä ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja, ja saavutettua omia tavoitteitamme. EUn täytyy pystyä vaikuttamaan ihmisoikeuksiin ja tällä tavoin siihen on suuremmat mahdollisuudet. Kiitos. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Tavaresille. Olkaa hyvä. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora alta representante. Eh, Kiitoksia, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Euroopan parlamentti on jo jonkin aikaa puolustanut tällaisen ihmisoikeus erityisedustajan nimittämistä ja vienyt tätä asiaa eteenpäin. Nyt näytämmekin olevan, olevan ihan jo kalkkiviivoilla. Tämä on ollut aikamoinen maratoni ja olen ihan varma siitä, että kun tämä ö, paikka täytetään, niin kaikki tulee sujumaan hyvin. Oikean ja sopivan henkilön nimittäminen tähän tehtävään ö, heti alusta lähtien on hyvin tärkeää. Aivan kuten Salafrankka sanoi, niin tämä on tehtävä, jossa tämä henkilö, tehtävän haltija, tulee tekemään lähestä työtä Euroopan parlamentin kanssa. Ja sen, ja sen vuoksi onkin tärkeää, että tämä henkilö edustaa ja pitää huolen siitä, että kaikissa EUn politiikoissa ihmisoikeusulottuvuus otetaan huomioon, olipa kyse sitten kauppapolitiikasta tai muista politiikoista. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta haluaisin tähdentää muutamia sellaisia seikkoja, joiden kanssa en ole yhtä mieltä. En ymmärrä, minkä vuoksi tällainen erityisedustaja tai hänen tehtävänsä ei sisällä tiukkaa velvoitetta vastata parlamentille. Haluaisin selkeän vastauksen kyllä tai ei, ei onko näin, koska mielestäni tämä on sellainen tehtävä, että tehtävän haltijan täytyy olla tilivelvollinen Euroopan parlamentin suuntaan. Odotamme kiintoisia keskusteluita muun muassa ihmisoikeus kiireellisistä asioista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ja tarvitsemmekin eh, todella nopeasti uuden kontaktiryhmän, joka tutkii näitä asioita. Haluaisin tietää, voidaanko tällainen kontaktiryhmä. Eh, ja puhuja keskeytettiin. Puhemies, kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Hauitille, joka tässä juuri tulikin. Apologies, President, also to the High Representative. Pahoittelen myöhästyin hiukan tästä keskustelun alusta. Halusin toivottaa tervetulleeksi korkean edustajan ja olen iloinen, että tästä EUn er-, erityisedustaja-asiasta puhutaan tänään. Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen temaattinen erityisedustaja, joka EUssa on nimetty yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa ja se e-, näyttää, että me otamme hyvin tosissamme ihmisoikeusasiat ja se on konkreettinen ilmaus siitä, mitä eri asiakirjoissa sanotaan. Kyseessä on myös ihmisoikeustyön vahvistaminen, entinen YK ihmisoikeusvaltuutettu ajoi myös tämän erityisedustajan toimen perustamista ja varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä YK kanssa tulevaisuudessakin. Haluaisin toistaa vielä tämän päivän keskustelussa sen, mitä aiemmissa keskusteluissa on todettu, eli että haluan, että tästä tulee hyvin korkean tason erityisedustaja, näkyvä edustaja Euroopan unionille, joka voi neuvotella kolmansien maiden kanssa, YK ihmisoikeuskomitean kanssa ja myös tehdä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Minusta on tärkeää, että tämä henkilö antaa EUlle ikään kuin lisää arvovaltaa ja lisää uskottavuutta ihmisoikeusasioissa verrattuna aikaisempaan, jotta EUn ihmisoikeus ihmisoikeusasioiden erityisedustaja on samalla tasolla esimerkiksi Yhdysvaltain vastaavan henkilön kanssa. Eli siksi tästä ei saa tulla uutta poliittista jälleen uutta poliittista nimitystä, vaan meillä tulee olla uskottava henkilö, jolla on paljon kokemusta tässä asiassa. Minusta meidän ei tule sotkeutua tämän henkilön valintaan, vaan korkea edustaja ja, ja hänen ryhmänsä valitsee tämän henkilön. Mutta kuten jo sanoin, meillä tulee olla kokenut ihminen, jolla on oikeanlaista kokemusta ihmisoikeusasioissa – ja toivon, että tästä nimityksestä tehdään nyt tärkein prioriteetti. Näin äh, sinisen kortin, otatteko sen huomioon? Haluatteko Howitt ottaa huomioon tämän sinisen kortin? Howitt, uh... Edustaja Howitt, te vaikutatte kannattavan kovasti sitä, että nimitetään, annetaan teidän tällaisia poliittisia nimityksiä. Onko teistä, oliko teistä korkean edustajan nimitys itsessään jo poliittinen nimitys vai ei? Howitt. Arvoisa. My Ilmeisesti arvon edustaja ei kuunnellut minun puheenvuoroni, niin kuin hän ei koskaan tee. Kiitoksia, Howitt. Ja nyt annan puheenvuoron Bielanille. Dziękuję bardzo, pani Promocja praw człowieka to jedno z... Kiitos. Kiitos. E, me teemme yhteistyötä monien valtioiden kanssa ja kohtaamme kaiken näköisiä äh, syrjintätapauksia ja ihmisoikeuksien rikkomuksia. On erityisen tärkeää, varsinkin silloin kun puhumme naapureistamme, jotka, joista osa haluaa myös tulla unionin jäseniksi. Meidän täytyisi varmistaa kansalaisoikeudet ja demokratia niissä maissa, jotka haluavat tulla jäseneksi. Viimeisin Esimerkki tästä on valko jossa on diktatuuri. Myös monissa muissa entisissä Neuvostoliiton maissa on tapahtuu paljon ihmisoikeusrikkomuksia ja kansainvälisten standardien rikkomista. Joskus myös demokraattisesti valitut hallitukset väärinkäyttävät toimivaltuuksiaan. Minä uskon toimintaan, jotta voimme taata poliittiset standardit, se on hyvin tärkeää Euroopan unionin diplomaatille ja tällaisen erityislähettilään nimittäminen voisi olla tässä avuksi, mutta tällaisen edustajan tulisi tehdä yhteistyötä ulkoasioiden korkean edustajan ja Euroopan parlamentin kanssa, koska tällä tavalla voisimme taata johdonmukaisuuden ulkopolitiikassa. Ihmisoikeuksien edistäminen, niiden täytyisi myös sisältää se, että on oikeus elää perinteisessä perheympäristössä ja että voimme taistella naisiin ja lapsiin tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Seuraavaksi Dartmouth, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ihmisoikeudet tai ei, niin saako tämä erityisedustaja myös tämän 12 viikon palkallisen loman tässä kaoottisessa ulkosuhdehallinnossa. Me tiedämme, että EUn toimilla ihmisoikeusasioissa on seurauksia esimerkiksi meille Britanniassa, jossa Gritata ei pysty suojelemaan itseään. Ihmisoikeudet ovat pyhiä, mutta esimerkiksi meillä tätä eurooppalaista pidätysmääräystä vastaan ei pysty suojautumaan kukaan. Meillä oli eräkin, eräskin tapaus, jossa Kreikasta oli annettu tällainen eurooppalainen pidätysmääräys brittiä vastaan. Ja kolmen vuoden vankeuden jälkeen tämä britti päästettiin sitten Kreikassa vapaaksi. Kyseessä oli erehdys henkilöllisyyden suhteen. Yli 700 Britannian kansalaista on joutunut tällaisten toimien kohteeksi Euroopassa. Me kaikki olemme tässä uhattuina. Ehdottaisin hyvin kohteliaasti ja rauhallisesti, vaikkakin näistä asioista vihastun, että ihmisoikeusasioissa kannattaisi ensin putsata oma pesä ennen kuin lähtee sotkeutumaan muiden asioihin. Ja aivan kuten olin sanomassa vuoden 2010 maaliskuussa ennen kuin minut töykeästi keskeytettiin. Korkea edustaja ei ole oppinut toimessaan mitään. Kiitoksia. Nyt näen kaksi sinistä korttia Sanklerilta ja Tavarisilta. Hyväksyttekö nämä Dartmouth? Madame Sinclair. Sinclair. Thank you, Madam Chair. Would my, uh, I'd like to be interested... Kiitos. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä kollegani mieltä Hauitin vastauksesta. Hän ei kunnioittanut puheaikaansa alun perin, eikä hän vastannut teidän kysymyksenne. Ja jos tällä parlamentilla on, haluaa, että sillä on minkäännäköistä uskottavuutta, niin täytyisi kunnioittaa sinisiä kortteja, kun kysyy kysymykseen. Siihen täytyy vastata. Teiltä kysyttiin, mitä mieltä te, te, te olitte Ashtonin nimityksestä, joka oli poliittinen, joten mitä mieltä minun kollegani oli Hauitin vastauksesta? Ja Tavares, kysymyksenne. Caro, caro senhor Datmo, Kiitos. Kiitos puhemies. Niin olisi kysynyt näin tai vastannut kysymykseenne erityisedustajan työolosuhteista. Te olette selvästi niistä hyvin huolissanne. Teiltä olisin halunnut kysyä, että sen suhteen, sen sijaan, että tässä nyt mietitään hänen lomansa pituuksia, niin huolestuttaako teitä enemmän se, että näistä asioista ollaan parlamentille vastuussa, vaikkakaan tämä erityisedustaja ei ole pakollisessa vastuussa parlamentille? Sopiiko tämä teidän huoleenne kanssa yhteen? Monsieur Owit, euh, nyt annan puheenvuoron Dartmouthille, jotta voitte vastata äh, tavarisille. Yes, uh, I, can I have one second to answer Mr. Sinclair's question? No jos minä vastaan äh, nyt ensinnäkin Sinclairin kysymykseen. Howit on näköjään henkilö, joka on kaikkien sääntöjen ulkopuolella. Se on ihan selvää. Mitä tavarisiin tulee, uumoilen, että hän ja minä emme ole yhtä mieltä useastakaan poliittisesta asiasta, suurimmasta osasta, mutta tavarisia saattaa yllättää se, että minä olen vahvasti sitä mieltä, ja yhtä mieltä, jos te todella olette itsekin tätä mieltä, että että jonkinlaista tilivelvollisuutta tulisi olla, avoimuutta tulee olla. Ja tosiasiahan on se, että näissä instituutioissa avoimuutta ei ole, kuin ei ole myöskään tilivelvollisuutta. Ja tämä on yksi siitä syystä, että vastustamme niitä. Hauit, te saatte puheenvuoron. Under the rule for a personal statement, I want to show niin, minä halusin osoittaa kohteliaisuutta ja inhimillisyyttä ihmisiä kohtaan, jotka eivät tule isosta Britanniasta, jotta en eh, teitä eh, tylsistyttäisi kuoliaksi Sisä-Britannian sisäpolitiikalla. Kiitoksia, Hauit. Keskustelu loppui nyt. Achi Georgiou saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Tämän ihmisoikeuksista vastaavan EUn erityisedustajan nimittäminen voi olla osa erittäin hyvää ja tehokasta kehitystä. Tässä pitää ottaa huomioon kuitenkin muutama asia, nimittäin se, minkälainen vastuu Euroopan parlamentilla on tässä asiassa ja toisekseen sitten tämän erityisedustajan toimintavapaus ja, ja toimeksianto. Euroopan unionin pitää puolustaa ihmisoikeuksia ja tehdä niistä merkittävä asia koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Totta kai tässä asiassa poliittiset intressit ovat erilaisia, mutta näitä asioita ei saa soke- se- sekoittaa tähän erityisedustajan toimeen. On tärkeää pohtia erittäin tarkkaan, kenelle tämä erityisedustajan toimi annetaan ja kuten jo sanoin, mikä Euroopan parlamentin vastuu tulee olemaan tämän henkilön toimien valvonnassa ja seurannassa. Parlamentilla on, aktiivinen, on oltava aktiivinen rooli ihmisoikeuksien puolustamisessa. Entäpä sitten ihmisoikeusloukkaukset, joita tapahtuu myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa? Nyt Sinclair, puolitoista minuuttia. Ensinnäkin puhemies, minä itse asiassa äh, kysyin äsken, että onko kollega yhtä mieltä kanssani se oli kysymys. Nyt puheeseeni. 1776 Thomas Jefferson institutionalisoi ihmisoikeuskäsitteen USAn itsenäisyysjulistuksessa ja nyt kaikkialla maailmassa kannetaan vastuuta tämän käsitteen ylläpitämisestä. Minun omassa, omassa maassani oikeusministeri on vastuussa ihmisoikeuskysymyksistä, mutta nämä mallit eivät ilmeisesti kelpaa Euroopan unionille täällä peräänkuulutetaan erityisedustajaa, joka saa omaan henkilöstönsä ja budjettinsa, mutta eihän ole mahdollista, että olemassa oleva Euroopan unioni Puhemies, voisitteko puhua hiukan ly- hitaammin, koska tulkeilla on ongelmia? Niin, puhemies uudestaan. Tulkit pyytäisivät teitä puhumaan. No te keskeytitte, voinko aloittaa uudestaan? Voinko aloittaa uudestaan? Ei, jatkakaa vain, toki. Kyllä he tulkkasivat, mutta heidän tehtävänsä oli hankala. Jatkakaa, jatkakaa vaan. Olen pahoillani, mutta menin nyt sekaisin. Minä, minä, minä en enää löydä sitä kohtaa, mistä äsken, missä keskeytitte minut. Voinko aloittaa alusta? No, puhemies, hyvä on, hyvä on, tehkää kuten haluatte. 1776 Thomas Jefferson instituutionalisoi ihmisoikeus käsitteen USAn itsenäisyysjulistuksessa. Ja tällä hetkellä USAn mm, lähettiläillä on vastuullaan pitää yllä tätä käsitettä kaikkialla maailmassa. Minun omassa maassani oikeusministeriö on vastuussa ihmisoikeuskysymyksistä, mutta näköjään nämä mallit eivät kelpaa Euroopan unionille esittelijä pyytää, että tämä erityisedustaja saisi oman henkilöstönsä ja oman budjettinsa. Eihän voi olla mahdollista, että että ähm, EUn muut lähettiläät ja lähetystöt voisivat valvoa näitä asioita. Ähm, tällä hetkellä on 190 valtuuskuntaa kaikkialla tai edustustoa kaikkialla maailmassa. Äh, on selvää, että että eh, kun eletään kriisiaikaa ja pitää, pitää tarkkaa lukua rahasta, niin eh, kannattaako nyt perustaa uutta virkaa? Jos tällainen edustaja nimitetään, niin hänellä, hänen tulisi olla pätevä, ammatillisesti pätevä, hänellä tulisi olla eh, selkeä, selkeästi kokemusta ihmisoikeuksista, hänen tulisi olla myös maineikas kansainvälisesti jos nämä kriteerit ei, näitä kriteerejä ei oteta huomioon nimityksessä, niin se olisi noloa. Kiitoksia ja nyt antaisin puheenvuoron Kukanille. Thank you. Kiitos. Ensin vilpittömät onnittelut esittelijälle erittäin hyvästä työstä tämän mietinnön parissa. Euroopan parlamentilla on tämän mietinnön ja keskustelun kautta mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen ihmisoikeusedustajan Ähm, virasta tulee. Ihmisoikeudet ovat olleet hyvin tärkeitä Euroopan parlamentille jo pitemmän aikaa. Siksi me tässä mietinnössä äh, osoitamme neuvostolle hyvin paljon suosituksia ja toivon, että tekin korkea edustaja niitä tuette. Kaikkein tärkeintä uuden erityisedustajan mandaatin tulisi olla itsenäinen ja joustava niin, että hän voi toimia nopeasti ja tehokkaasti. Sen pitäisi vahvistaa EUn tehokkuutta ja näkyvyyttä, mitä tulee EUn ihmisoikeuspolitiikkaan. Sen täytyy lisäksi olla koherenttia ja valtavirtaistaa ihmisoikeuskysymykset kaikille EUn politiikan alueelle tämän erityisedustajan tulisi olla korkean tason neuvottelija kolmansien maiden ja järjestöjen edustajien kanssa. Hänen tulisi myös edustaa EU-ta korkeilla tasolla YK kanssa ja muualla. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että Euroopan parlamentti haluaa hoitaa oman roolinsa nimitysmenettelyssä, varsinkin kun ehdokkaita kuullaan samoin kuin me tulemme valvomaan tätä mandaatin toimeenpanoa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Senizinille kaksi minuuttia. E, dziękuję pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Huolimatta korkean edustajan ponnisteluista, joista olemme totta kai kiitollisia, edelleen on nähtävissä – jonkinlainen aukko erilaisten lausumien ja ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien edistävän käytännön työn välillä. EUn politiikkojen tulee edistää ihmisoikeuksia ja siksi EUn tulee itse olla esimerkkinä näissä asioissa. Siksi minusta tämän erityisedustajan nimittäminen vahvistaa demokratiaa, vapautta, oikeusvaltioperiaatetta ja edistää ihmisoikeuksien puolustamista kaikkialla – Toimeksiannon tulisi heijastaa tämän politiikan tärkeyttä meille. Erityisen tärkeää on vastustaa kuolemarangaistusta naisten ja lasten syrjintää, HLBT-yhteisön syrjintää. Haluamme myös edistää sananvapautta ja esimerkiksi internetin käyttövapautta maailmassa. Ihmisoikeusasiat ovat liiketoiminnassa myös yhä tärkeämpiä ja siksi minusta tätä toimeksiantoa tulisi laajentaa, jotta tämä erityisedustaja voi edistää muun muassa YK suuntaviivojen käyttöä liike-elämässä. Neuvoston ihmisoikeustyöryhmä tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja alueellisten järjestöjen kanssa – ja tämä erityisedustajan tulisi mennä tähän yhteistyöhön mukaan. Toimeksiannon tulisi olla joustava ja mahdollisimman laaja ja hänellä tulisi olla riittävästi rahallisia resursseja takanaan. Työn laatu tulee riippumaan totta kai hyvin paljon siitä, kuka tähän tehtävään valitaan. Tämän henkilön tulisi olla humanitaarisen oikeuden asiantuntija. Kiitos. Kiitoksia. Lokpiler on seuraava puhuja. Danke, Frau Kiitos puhemies ja arvoisa korkea edustaja. Euroopan unioni on se alue, joka vie eteenpäin aktiivisesti ihmisoikeuksia ympäri maailmaa. Ja on tärkeää, että me nyt nimitämme Euroopan unionille oman erityisavustajan, joka tulee tukemaan tätä työtä. Tämä täytyy Tämä täytyy olla sekä moni, monen osapuolen välillä että, että kahden välistä niin, että voidaan huomioida ihmisoikeudet proaktiivisella tavalla ja että voitaisiin tehdä vahvaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Meillä on tässä edessämme edustajan erittäin hyvä suositus, jossa on kuvailtu erityisedustajan eri toimenkuvaa ja tehtäviä niin, että unionin kaikki toimielimet voivat tehdä parempaa ihmisoikeuspolitiikkaa. Voin vakuuttaa teille, että ihmisoikeus alivaliokunnassa parhaalla tavalla tulemme seuraamaan ja tukemaan tätä työtä Tämä mandaatti, siinä pyritään siihen, että ihmisoikeus erityisedustaja voi raportoida parlamentille. Minä toivoisin, että tämä muotoiltaisiin paremmalla tavalla niin, että tämä erityisedustaja säännöllisesti raportoisi parlamentille ja olisi parlamentin käytettävissä. Tämä on minulle ja monille kollegoille parlamentissa hyvin tärkeää. Ja lopuksi minä toivotan teille korkea edustaja onnea siinä vaiheessa, kun te valitsette tätä henkilöä, me tarvitsemme pätevän, karismaattisen henkilön, joka energisesti, mutta samanaikaisesti myös kärsivällisesti ja pitkämielisesti huolehtii ihmisoikeuksista. Kiitoksia. Ja Van minuutti. Voorzitter, de aanstelling van een speciaal puhemies. Äh, erityisedustajan nimittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Meidän täytyy kiinnittää huomiotamme ihmisoikeuksiin, jotka ovat tärkeitä, mutta jotka, äh, oikeuksia, jotka ovat paineen alaisia. Nimittäin uskonnonvapaus. Monissa maissa uskonnonvapaus on jäänyt jalkoihin. Esimerkiksi Indonesiassa hallitus tekee hyvin vähän radikaalimuslimeja vastaan, jotka sortavat kristittyjä. Pohjois-Nigeriassa terroriryhmä lähes viikoittain heittää heittää pommeja kirkkoihin. Ja ympäri maailmaa on lukuisia muita esimerkkejä, eli uskonnon vapauden tukeminen on erittäin tärkeää. Erityisedustaja tarjoaa myös velvoitteita näiden mahdollisuuksien lisäksi. Ajattelen lähinnä sitä, että ihmisoikeudet on otettava vakavasti, Euroopan unionin ja muiden kumppaneittemme kesken, esimerkiksi kauppasopimuksessa. Intiassa 40 miljoonaa ihmistä on vangittuna orjamaisissa olosuhteissa, eli me emme voi saada aikaan hyviä kauppasopimuksia ilman ihmisoikeuksia. monsieur Seuraavaksi edustaja Gzirp. Madame, euh, ta dzisiejsza debata nie jest pomysłem. Kiitoksia puhemies. Tämän päivän keskustelu ei ollut kenenkään yksittäisen ihmisen yksilöllinen oma ajatus, vaan kyse on keskustelusta, jossa puhutaan neuvoston suosituksista, joka perustuu SEUT-sopimuksen 27 artiklaan ja myös artiklaan 33 samassa sopimuksessa – joka koskee erityisedustajan nimittämistä. Tämä keskustelu on myös tulosta toimielinten välisestä sopimuksesta. Esimerkiksi vuoden 2011 11. joulukuussa pidetystä keskustelusta, joka koski lähestymistapaamme ihmisoikeuksiin. Tämä on myös seurausta arabikeväästä käydyistä keskusteluista. Ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan työn tulisi olla omiaan luomaan johdonmukaisuutta meidän ihmisoikeustyöhömme. Meillä tulisi olla selkeä proseduuri, menettelytapa, jonka myötä linjaamme mandaatin ja pääsemme <laughs> yhteisymmärrykseen tästä henkilöstä. Tämän henkilön tulisi olla puheenvuorokumppanin kumppanina kolmansien maiden kanssa alueellisten organisaatioiden suuntaankin. Erityisedustajan tulisi olla sellainen henkilö, jolla on pitkä kokemus ihmisoikeuksista samoin kuin erilaisista ihmisoikeusorganisaatioista. Hänen tulisi olla myös henkilö, joka on karismaattinen ja jolla on uskottavuutta. Vain tämänkaltainen henkilö voi olla uskottava. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron Lehtfriedille arvoisa Kiitos äh, puhemies korkea edustaja. Minä uskon, että Euroopan ulkopolitiikasta voidaan toki keskustella ja olla montaa mieltä. Ja voi sanoa, että Euroopan unioni on aina ulkopolitiikassaan äh, pyrkinyt huolehtimaan ihmisoikeuksista maailmanlaajuisesti. Ja minusta se on tärkeä symboli, kun Euroopan unioni kerrankin nyt ensimmäistä kertaa nimittää tällaisen temaattisen erityisedustajan, joka on vastuussa nimenomaan tästä aiheesta. Tässä eh, on minusta hyvä, hyvä merkki. Tämä on hyvä merkki ulospäin. Meidän täytyy myös keskustella siitä, mitä ihmiset mitä tämä henkilö osaa ja uskaltaa. Tärkeää on että tämä mandaatti on mahdollisimman laaja ja että kysymys ei ole kysymys pelkästään ihmisoikeuskysymyksistä tiukasti, vaan että tämä henkilö voi itse myös päättää näistä aiheista. Minusta on hyvä, että mandattikausi on kohtuullisen pitkä. Ehkäpä puoli välissä, tai ehkäpä tämä voitaisiin vaikkapa jakaa niin, että se olisi suurten puolet Euroopan parlamentin mandaatista. Luonnollisesti tähän tarvitaan tarpeeksi myös sitten ympärille esimerkiksi työntekijöitä ja mahdollisuuksia toimia. Tärkeää olisi myös, että tämä henkilö olisi raportointivelvollinen parlamentille. Velvollinen sen vuoksi, että meidän täytyy voida valvoa, mitä tapahtuu ja mitä ei. Minulle on erityisen tärkeää, myös, että kysymys ei ole ainoastaan laajoista asioista, vaan voidaan myös valvoa esimerkiksi, mitä eurooppalaiset yritykset tekevät Euroopan unionin ulkopuolella ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä voisi olla hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja haluaisin myös sanoa, halusin sanoa jotain kollega Dartmouthille, mutta hän on nyt lähtenyt, joten lopetan puheeni tähän. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Migalskille. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Ihmisoikeuksien puolustamisen tulisi olla kaiken toimintamme perustamme, perusta. Meidän tulee suojella ihmisoikeuksia Euroopan unionissa ja kaikissa niissä maissa, joiden kanssa me toimimme. Varmasti voimme vaikuttaa myös niiden sisäisiin asioihin. Siksi minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Siellä on kuitenkin muutama asia, jotka minua huolestuttavat. Muun muassa nämä seksuaaliset vapaudet on sotkettu mukaan ja ne on sekoitettu ikään kuin muihin vapauksiin, jotka minun mielestäni ovat niitä oikeita vapauksia. Myös tämän uuden erityisedustajan toimen rahoittaminen epäilyttää minua hiukan. Tuen kuitenkin tätä mietintöä, koska erityisedustajan toimen perustaminen on tärkeää ja sitä kannattaa tukea. Kiitoksia. Ja nyt Jekle saa puheenvuoron. Kiitos puhemies korkea edustaja Ashton. Syvälliset kiitokset esittelijälle tästä hyvästä mietinnöstä. Ihmisoikeuksien huomioiminen, sen täytyy heijastua kaikista Euroopan unionin politiikan aloista Tämä on hyvin arkka, arka ja herkkä alue ja sen vuoksi on välttämätöntä, että EUn toimielimet ja jäsenvaltiot puhuvat yhdellä äänellä ja toimivat johdonmukaisella ja vastuullisella tavalla. Tätä me olemme vaatineet jo pitemmän aikaa ja sen vuoksi olemme vaatineet myös ihmisoikeuserityisedustajaa. Ja hänen ei tule olla liian tiukkaan sidottu tematiikkaan, vaan ylipäätään laajasti vaatia ihmisoikeuksia, demokratiaa ja katsoa, että oikeusvaltion periaatetta noudatetaan. Tämän kattavan lähestymistavan tulee näkyä yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa – ja tämän täytyy nähdä että tehdä, sillä tavalla, että tehdään yhteistyötä poliittisesti vastuullisten henkilöiden kanssa, mutta myös paikallisten, alueellisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, samoin kuin kansainvälisten järjestöjen kanssa. Vain ottamalla intensiivisesti paikalliset toimijat mukaan voimme yhdessä parantaa ihmisoikeustilannetta kestävällä tavalla koko maailmassa. Euroopan parlamentin täytyy kantaa oma roolinsa, kun nimitetään tämä erityisedustaja. Siksi minä odotankin, että ihmisoikeuserityisedustaja säännöllisesti raportoi meille toimistaan. Kiitos. Madame Jegel, la parole est Kiitoksia. Seuraavaksi Gomez, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies ihmisoikeusvastaavan roolin tulisi olla edistää meidän ihmisoikeuksien edistämistämme, ei ainoastaan EUn alueella, vaan kaikkialla maailmassa. Tämän erityisedustajan tulisi olla poliittisesti kokenut, hänellä tulisi olla uskottavuutta ja ansioituneisuutta kansainvälisen lain, oikeuden ja ihmisoikeuksien alalla, ja hänen tulisi olla järkevä ihmisoikeuksien edustaja kaikkialla maailmassa, joka maailman kolkassa. Hänen tulisi voida puhua Euroopan unionin puolesta ja myös tulla esiintymään tähän parlamenttiin aina kuin tarpe, tarve niin vaatii. Tulisi myös olla vakuudet siitä, että kaikki suunnitelmat ja suuntaviivat ovat sellaisia, että niitä voidaan täytäntöön panna käytännössä. Tämän henkilön tulisi voida puhua korkeasti ja kovaa niistä asioista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin eh, eri maissa, joiden kanssa EUlla muun muassa on eh, suhteita. Hänen tulisi osallistua ihmisoikeusvuoropuheluun. Hänen tulisi voida puhua eh, korruption vastaisesti, torjua, hänen tulisi puheissaan torjua väärinkäytöksiä ja saada aikaan käytännön tuloksia kyseisissä maissa. Hänen toimintansa tulisi olla sellaista, että se myötä vaikuttaa äh, ihmisten hyvinvointiin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen kussakin maassa. Ja meillä tulisi olla äh, kansalaisyhteiskuntiin kussakin maassa liittyvät suunnitelmat. Ja näiden suunnitelmien tulisi olla julkisia. Toivon, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot tulevat tekemään täysimittaista yhteistyötä tämän edustajan kanssa, jotta varmistettaisiin se, että eri äänien koordinointi voisi olla totta. Ja minä luotan teihin, hyvä korkea edustaja. Kiitoksia ja seuraavaksi Kaala. Kiitos. Minusta on erittäin tärkeää, että nyt viimein ihmisoikeuksista vastaavaa EUn erityisedustajaa ollaan nimittämässä ja toivottavasti tästä tulee sellainen posti, jolla on käytännön merkitystä. Erityisedustajan toimi olisi pitänyt perustaa jo pitkän aikaa sitten. Parlamenttihan on sitä vaatinut jo kauan. Olen erityisen mielissäni siitä, että neuvoston johtopäätös luonnoksessa puhutaan kahden vuoden toimikaudesta yhden vuoden sijaan. Parlamentin alkuperäinen ehdotus oli myös, että annetaan tällainen pidempi toimikausi tälle henkilölle. On myös välttämätöntä, että tähän toimeen ja sen haltijalle annetaan riittävät ja joustavat resurssit ja myös tuo mandaatti tai toimeksianto tulee määritellä hyvin tarkasti meidän tulee huolehtia siitä, että erityisedustaja vastaa toimistaan myös Euroopan parlamentille tästä toimesta tulee jälleen uusi askel Euroopan unionin entistä tehokkaammassa ihmisoikeustyössä. Puhuit Kiitoksia ja koppa ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Kiitos puhemies. Niin, ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin työn ja Euroopan parlamentin työn ydintä ja siksi tämän erityisedustajan toimen luominen on erittäin tärkeää. Maailma elää jatkuvassa muutoksessa ja siksi on tärkeää, että meillä on hyvät suhteet joka puolelle – jotta pystymme paremmin, paremmin levittämään ovia, omia arvojamme, tasa-arvoa, solidarisuutta muun muassa. Ja nyt tämä erityisedustaja pystyy tehostamaan EUn ihmisoikeustyötä ja ulkopolitiikkaa noin yleensä, sillä hän voi toimia erittäin tehokkaasti ja nopeasti. Hänelle täytyy antaa hyvin selkeä mandaatti, jotta ei tule mitään sekaannusta muihin toimintoihin eri EUn toimielimissä. Tämän mandaatin kestoa tulee pidentää, se on aivan oikein, jotta erityisedustaja voi tehdä työtään rauhassa. Tähän toimeen on valittava hyvin kokenut henkilö, jolla on asianmukaista ammatillista kokemusta, jotta hän voi toteuttaa työtään tehokkaasti. Traktat do Unii Europejskiej stwarza podstawę prawną do mianowania niin, kiitoksia puhemies. Tämä perussopimus antaa meille oikeudellisen perustan tämän uuden erityisedustajan nimittämiseksi. Perussopimuksessa sanotaan, että neuvosto voi antaa korkealle edustajalle valtuuden nimittää tällainen erityisedustaja. Euroopan parlamentilla, tai parlamentti on aina puoltanut tätä mahdollisuutta. Moneen otteeseen olemme jopa pyytäneet, että tällainen ihmisoikeuserityisedustaja nimitettäisiin. Tämähän mainittiin muun muassa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, joka koski ihmisoikeusraporttia vuosille 2009 ja 2010. Tämänpä vuoksi me tuemme neuvoston suositusta nimittää ihmisoikeuksista vastaava erityisedustaja – aivan kuten Salafrankkakin totesi. Ja tämä on meidän vilpitön kantamme, koska me olemme puoltaneet tätä jo pitkään. Kiitoksia ja seuraavaksi Svensson. Kiitos eh, puhemies. On todella positiivista, että me saamme ihmisoikeuksien erityisedustajan. Ja uskallan tässä nyt eh, sanoa, että olisi vielä positiivisempaa, jos jokaisella jäsenvaltiolla olisi oma erityise ministeri, joka olisi ihmisoikeusministeri. Täytyyhän meidän nyt kuitenkin tunnustaa sekin, että välillä me olemme priorisoineet vakautta ihmisoikeuksien edellä. Ja kun on kysymys ollut demokratisoituminen, olemme innokkaasti olleet puhumassa monipuoluejärjestelmästä sen sijaan, että olisimme ottaneet esiin ihmisoikeudet ei, tästä ei ole nyt epäilystäkään, että tämä edustaja tulee saamaan todella suuria tehtäviä ja hänen täytyy todellakin tarttua toimiin useamman maan kanssa, mutta toivokaamme, että tämä edustaja todellakin voi muuttaa yksittäisten yksilöiden elämää, vaikkakin voi olla vaikea puuttua suuriin valtaviin maihin, kuten Kiina ja Intia. Koska siitähän tässä on kysymys, kun me puhumme ihmisoikeuksista ja vapauksista. Yksittäisen yksilön oikeus kunnioitukseen ja arvokkaaseen elämään. Ja olen vakuuttunut siitä, että paljon enemmän voidaan tehdä. Ja jos tämän parlamentin pitäisi olla tunnettu jostain, niin se on nimenomaan siitä, että poliittiset päätökset perustuvat ihmisoikeuksille. Kiitos. Monsieur Mitchell. One euh, minute Seuraavaksi Mitchell, puolitoista minuuttia. What? For one minute? Ai yksikö minuutti, ei kun puolitoista, sanoo puhemies. Puolitoista. Madam President, thank you very much. Puhemies, kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää paronitar Ashtonia hänen ö, kohteliaisuudestaan ja hänen henkilöstönsä ö, kohteliaisuudesta ja olen pahoillani siitä, että tietyt henkilöt tässä parlamentissa ovat käyttäneet väärin puheenvuoromahdollisuuksiaan. mahdollisuuksiaan ei se vetele tässä parlamentissa. Haluaisin myös sanoa, että olen eri mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat todenneet, että erityisedustajan tulisi olla juristi. Mielestäni henkilö, joka nimitetään tähän virkaan, varmasti saa riittävästi avustajia ja apua. Haluaisin henkilön, joka on hyvä sydäminen, joka on puolueeton, joka on rohkea ja joka on, osaa tehdä hyviä arvioita joka on energinen, ja henkilö, joka ei ole poliittisesti korrekti. Henkilö, joka todellakin haluaa peräänkuuluttaa totuuden esiin tuomista. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Ei ne, eivät ne ole asia, jotka myödetään lain perusteella kun on puhuttu sukupuolten tasa-arvosta, niin on todettu, että sen ihmisoikeuksien tulisi olla ydin, ytimenä kaikissa EUn äm, politiikoissa. Äm, Tällä hetkellä 100 miljoonaa naista joutuu, heidät tapetaan, koska he ovat naisia. Joko suoritetaan lapsimurha tai abortti vain sen vuoksi, että kyse on naisesta. Kukaan ei ole maininnut tätä asiaa tässä parlamentissa. Olen aika järkyttynyt siitä, että tätä asiaa ei ole mainittu tässä parlamentissa. Haluaisin, että jollakulla olisi rohkeutta tulla tänne puhumaan näistä asioista puolueettomasti, reilusti, avoimesti, rehellisesti E, ja henkilön, joka samanaikaisesti veisi eteenpäin kaikkia ihmisoikeusasioita, koska ne ovat jakamaton oikeus, ihmisen oikeus, ei meidän myöntämämme asia. Kiitoksia Mitchellille. Seuraavaksi Nedelcheva saa puheenvuoron. Merci, madame la présidente, madame Ashton. Kiitos, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Minusta esittelijä on tehnyt tässä mietinnössä todella hyvää työtä tämän erityisedustajan toimen perustaminen on todella tärkeä asia. Se on loogista jatkumoa Euroopan unionin toimielinten eh, aikaisemmalle työlle ja myös perussopimuksista löytyville asioille. Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suojeleminen maailmassa on erittäin merkittävä asia. Parlamentilla tulee olla oma rooli tässä työssä – meidän tulee pystyä seuraamaan ja valvomaan tämän erityisedustajan työtä, sillä erityisedustaja luo uutta ulkopolitiikkaa Euroopan unionille. Toivon, että tämä erityisedustaja saa hyvin vahvan mandaatin. Tähän toimeen tulisi valita rohkea ja, ja tehokasta työtä tekevä ihminen, jotta viesti menee paremmin perille maailman eri osissa. Viesti on se, että Euroopan unioni on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen ja kunnioittamiseen kaikkialla maailmassa. Jäsenvaltiot tekevät kaikkensa näiden oikeuksien suojelemiseksi ja samoin on tehtävä myös tämän eh, nyt valittavan erityisedustajan. Tällä tavoin ulkopolitiikkamme on entistä yhtenäisempää ja entistä tehokkaampaa. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että tämä ei ole mikään kunnia-asema, kunniatoimi, joka jollakin henkilölle myönnetään, vaan tässä, tässä virassa on tehtävä oikeaa työtä ja henkilön on oltava kunnioitettu maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Jakoliino, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa edustaja Ashton, ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tämä nimitys olisi erittäin tärkeä asia, niin että Euroopan unionilla voi olla vieläkin konkreettisempi ähm, henkilö, karismaattinen henkilö, joka voi äh, viedä äh, henki, näiden ihmisoikeusrikkomuksista kärsivien henkilöiden asia. On erittäin tärkeää, että tällainen henkilö nimitetään ja haluan myös onnitella Salafrankkaa hänen tekemästään hyvästä työstä. Me tarvitsemme solidaarisuutta ja vastuullisuutta, yhteistyöhalua. Ne jäsenvaltiot, jotka tulevat toimimaan tässä asiassa, heidän täytyy tehdä työtä johdonmukaisella tavalla – ja heidän täytyy tehdä myös yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta ihmisoikeuksien suojelua kohtaan. Ja sen vuoksi olen erittäin tyytyväinen tästä päätöslauselmasta. Haluaisin vielä puhua maahanmuuttokysymyksestä. Maahanmuuttokysymyksissä meidän täytyy myös ottaa huomioon ihmisoikeudet. On tärkeää, että ne henkilöt, jotka joutuvat pakenemaan omista maistaan, saavat osakseen ihmisoike- hyvää kohtelua, joka vastaa ihmisoikeuksia. On muistettava, että ihmisoikeudet ovat, ihmisoikeudet ovat luonteva oikeus, mm, oikeus, joka on jakamaton ja joka koskee kaikkia. Ja sen vuoksi Euroopan unionin täytyy parhaalla mahdollisella tavalla taata se, että tämä henkilö voi täyttää tehtävänsä asianmukaisella tavalla. Tarvitsemme henkilön, joka on karismaattinen ja rohkea, ja hän täyttää tämän hänelle annetun tehtävänsä. Kiitoksia. Seuraavaksi Kratsa. Puolitoista minuuttia. Kirja Antiproedre, η προάσπιση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Και την λειτουργία της δημοκρατίας. Για την... Ihmisoikeuskamppailu on perusta demokratian toimimiselle, sosiaaliselle yhteiskuntarauhalle Se on kulmakivi EU:ssa. Ότι δεν είναι επαρκής. Ja näin ollen voimme nähdä, että voimme olla hyvin tyytyväisiä tähän aloitteeseen, Euroopan unionin aloitteeseen. Tuen todella neuvostoa tässä asiassa. Kyllä tämä liittyy läheisesti yhteydessä meidän politiikan aloihimme ja näin ollen nämä ihmisoikeusvaltuutettu voi tehdä yhteistyötä muiden vastuuviranomaisten kanssa ja myös kansallisten tai alueellisten järjestöjen kanssa. Äh, hänen on voitava analysoida erinomaisella tavalla eri maiden poliittista tilannetta. Eli olosuhteet aina muuttuvat. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on erittäin hyvä valinta. Äh, kysehän on rauhasta, ihmisoikeuksien suojelemisesta, äh, muun muassa arabimaissa ja niin edelleen. Ja todella esimerkiksi kristittyjen vainoaminen on suuri ongelma ja meidän tulee antaa kattavat vastaukset näihin kysymyksiin. Kiitos. Euh, Siirrymme nyt Käsiäi-menettelyyn äh, ja Rova Korhola ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Olin aikoinaan ulkoasiainvaliokunnan jäsen silloin, kun me saimme sinne

E, niciodată drepturile omului nu au fost e, mai importante și nu au adus atâtea schimbări de guvern. Ihmisoikeudet eivät koskaan ole niin tärkeät kuin nyt ja saanut hallituksia, hallitusten huomiota. Lähi-idän ja Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet, että on tiivis yhteys demokratian ja ihmisoikeuksien välillä. On yksi selittäistä, että EU täytyy muuttaa reaktioitaan, koska lähi ja Afrikan valtiot ovat kovasti kiinnostuneita siitä, mitä EUlla on ratkaisuja tarjottavana, niin jotta niistä tulisi demokraattisia valtioita, että he voivat rakentaa valtioita niin, että myös ihmisoikeudet otetaan huomioon. Näitä arvoja on ennen arabikevättä valitettavasti ollut kovin vähän. Sen vuoksi ihmisoikeusedustajan pitäisi saada selkeä toimivaltuus, hänen pitäisi olla välittäjä kansalaisjärjestöjen välillä vähemmistöihin päin ja tehdä yhteistyötä myös YK kanssa. Ja johtaa neuvotteluja myös kolmansien valtioiden kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Obermeier, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Mitä tulee tähän tulevaan ihmisoikeus erityisedustajan hänen tehtäväkenttänsä on hyvin laaja, riippuu tai liittyy aina sukupuoliulottuvuuteen, samoin ihmisoikeuksien kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Minun mielestäni olisi parempi, että hän voisi keskittyä ydintehtäviin. Ajatellaan vaikkapa Turkkia. Pelkästään Turkki ansaitsisi ihan oman ihmisoikeusvaltuutetun sharia, vähemmistöjen alistaminen, jopa kidutus. Esimerkiksi Turkissa ei ole tapahtunut yhtään mitään edistystä ihmisoikeusalalla. Joten rouva puhemies, jos haluamme saavuttaa jotain todellista, meidän tulisi keskittyä näihin ydinasioihin, eikä olla oppimestareina joka asiassa. Eli tällainen pseudoaktionismi ei varmaankaan johda mihinkään hyvään. Kiitos. Herra Brans, minuutti. The uh, report refers to freedom of Mietinnössä viitataan internet ilmaisuvapauteen. Muutama kuukausi sitten sisäasioiden komission jäsen lähti tai puhui äh, Hollannin vapauspuoluetta vastaan tässä asiassa. Ilmaisuvapaus on tärkeä, mutta myöskin on vapaus kuulla, mitä muut ovat sanoneet tai kirjoittaneet. Brittihallitus tällä hetkellä ehdottaa lakia viestinnästä, jossa turvallisuuspalvelut pääsisivät kaikkiin internetsivuihin, joita kaikki, jossa kaikki ovat UKssa käyneet. Jos joku hallituksen virkamies uteliaisuudesta menisi tällaisen puolueen nettisivuille, niin hänen virkansa olisi vaarassa. Ilmaisvapaus mainitaan mietinnössä, mutta on ollut kieltoja puolueita kohtaan Saksassa ja Pelkiässä tai yritettyjä sellaisia. Ihmisoikeudet vain vientiä varten, niinkö? Ehkä pitäisi kiinnittää huomiota myös kotona. Ons Morvai. Rouva Morvai, vielä viimeisenä puhujana. Eh, eh, I come from a country. Minä tulen maasta, jossa sadat tuhannet ihmiset työskentelevät ja asuvat kuin, kuin kolmannen maailman olosuhteissa, vaikka minun maani Unkari ei suinkaan ole kolmannessa maailmassa, vaan Euroopan unionin jäsenvaltio. Nämä ihmiset työskentelevät äh, tehtaissa, kokoonpanotyössä tai äh, vastaavissa. Palkka on 250 euroa kuukaudessa. Äh, saman palkan he saattavat saada esimerkiksi varastotyöstä heidät voi irtisanoa yhdessä yössä. Heillä ei ole mitään suojaa ajateltuna heidän työoikeuksiaan. Kysyisin Rova Ashtonilta ja arvostaisin kovasti, jos hän todella vastaisi suoriin kysymyksiin poikkeuksellisesti. Niin kun puhutaan EUn ihmisoikeusedustajasta, joka lähtee ihmisoikeusrikkomuksia katsomaan muualle maailmaan, niin voisiko hän tehdä näin myös Euroopan unionin sisällä? Ja toiseksi, pidättekö työntekijöiden oikeuksia ihmisoikeuksina? Kun ajatellaan Unkarin valtavia ihmisoikeusrikkomuksia. Tullaanko niitä tarkastelemaan ja minkä menettelytavan kautta tämän uuden toimijan taholta? Kiitos. Voilà. Kiitokset ja ja nyt tämä puheenvuoro on teillä. Ruvastan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitos kaikille arvon jäsenille, jotka osallistuivat keskusteluun, joka on inspiroinut ja tuonut esille intohimoja monista suunnista ihmisoikeudesta, tässä tärkeässä ihmisoikeusasiassa jotka esittivät kysymyksiä, niin äh, pyytäisin teitä tutustumaan Salafrankan mietintöön ja myöskin eri, e, erityisedustajan mandaattiin ja minun mandaattini, joka on ulkoinen mandaatti. Minä yritän tietysti äh, vastata kaikkiin arvojäsenten kysymyksiin ja tietysti myös kirjallisesti niihin, joita olen pystynyt käsittelemään nyt koska tämä on lyhyt yhteenveto. Olen hyvin tietoinen siitä, että keskustelun aikana on esitetty monia äh, tai on esitetty monia arvioita tästä ehdokkaasta ja olen suurella osin samaa mieltä. Kyllä todellakin etsimme jotakuta, joka on dynaaminen, rohkea, joka on halukas ottamaan asioita omakseen kautta maailman ja edustamaan kunnolla tätä arvokasta roolia EUn e puolesta. Olen myös samaa mieltä, että on monia asioita, joita hänen täytyy käsitellä ja jotka täytyy käsitellä ymmärtäen ja hienovaraisesti. Ja toden, todella toivon, että jäsenvaltiot pystyvät ehdokkaiden joukosta etsimään todella hyvän ja rakentaa siihen, mitä sen varaan, mitä täällä on puhuttu. Erityisedustajilla tulee olemaan äh, erityisuuden parlamentin kanssa, se ei ole pelkästään perussopimuksessa, vaan poliittisessa julistuksessa, joka on esitetty, ja se onkin myös tärkeää, kun monet jäsenet ovat sanoneet, Tämä on ensimmäinen temaattinen erityisedustaja, joten on tärkeää löytää tapoja, jolla hänet saadaan mukaan parlamentin toimintaan. Se on jatkuva keskustelu ja toivottavasti voidaan vastata parlamentin toiveisiin tässä asiassa. Mutta tietysti lisäisin, että tietysti rakennetaan sen varaan, jota, työn varaan, jota on tehty kautta maailman. Haluan osoittaa kunnioitusta kaik, monille naisille ja miehille kautta maailman EUn edustustoissa, jotka tekevät työtä hyvin vaikeissa olosuhteissa ja kiitän heitä siitä, että he ovat ottaneet tämän työssä sydämeen. Kiitokset ja vielä äh, loppusana, että herra Salafranka esittelen, olkaa hyvä. Kiitos Arvoisa komission varapuheenjohtaja ja korkean tason edustaja, haluan esittää kiitokset äh, kaikille alustavasta äh, ja valmistelevasta työstä ja luonnollisesti kiitän myöskin panostuksista tässä keskustelussa. Äh, Kirjan tyytyväisenä merkille Rova Aston sen sitoumuksen jonka esititte Euroopan unionin erityisedustajan äh, työstä ja siitä, että työstä tulisi jatkuvaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tämän keskustelun aikana olemme puhuneet laajasti aiheesta ja äh, myöskin demokratialausekkeen soveltaminen tiettyjen kolmansien maiden yhteydessä äh, voisi kuulua mandattiin. Herra Mitchellin vuoro tämän kyseisen viranhoitajan työn sisällöstä ja profiilista me yleisesti ottaen on äärimmäisen hyvä asia. Ja sitten vielä yksi huomio, josta en varsinaisesti e, e, pitänyt. Itse asiassa kyse oli Aristoteleksen sanoista, jotka hän osoitti Platonille Toisaalta äh, taas äh, historian lehdiltä on löydettävissä äh, totuus, joka vastaa varsin hyvin myöskin niitä ajatuksia ja, ja sitä sisältöä, joka Euroopan unionin korkean tason erityisedustajalla ihmisoikeuskysymyksissä vaaditaan. Toivomme, että myöskin tällä vuosituhannella pystymme toteuttamaan näitä ajatuksia ympäri maailmaa. Kiitokset. Tämä keskustelu päättyy tähän. Ja nyt siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Kyse on edelleenkin komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasetten